voidaan puuttua kybersodan käyntiin tai informaatiosodan käyntiin. Korostamme monien toimijoiden uudenlaisia toimintakeinoja. Mainitaan radikaalit soituneet toimijat ja tässä yhteydessä viitataan hyvin suosittuihin verkkosivuihin – jotka lisäävät nuorison radikalisoitumista. Käytetään salattuja viestipalveluita, jotka ovat hyvin suosittuja. Paljon on jo tehty sekä EUn toimielimissä, EUn perustuvissa toimielimissä, organisaatioissa ja kansalaisjärjestöissä – näiden kahden vuoden aikana. Ja kaikki nämä toimet on lueteltu tässä raportissa. Meillä on käytännössäännöt, jotka liittyvät disinformaatioon. Ja Tärkeää on myös transatlanttinen yhteistyö samanmielisten maiden kanssa. Meillä on tätä asiaa käsittelevä transatlanttinen komissio tai komitea. Raportin toisessa osassa tuomme esille erityisesti niitä tyyppejä, joita disinformaatioon ja vihamielisen propagandaan liittyy. Ja kolmas osa omistetaan sitten siihen, miten voimme suojella ja suojata vaalejamme tänä kuluvana vuonna. Vuosi 2019 on vuosi, jona järjestetään noin 29 vaalit Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mukaan lukien Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa. Ja Venäjän federaation puuttumisen, valheen puuttumisen kokemuksen jälkeen me haluamme nyt lisätä vastustuskykyämme tämän kaltaista toimintaa vastaan. Viitamme tässä Stratcom East-työryhmän rooliin ja myös kahteen Länsi-Balkanin työryhmän ja Lähi-idän ja Persianlahden ja Pohjois-Afrikan alueisiin. Kiitos. Pani Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puhuu komission varapuheenjohtaja joka edustaa korkea edustaja komission jäsen Mimic, olkaa Puhemies, arvon jäsenet, kiitos paljon siitä, että Keskustelette täällä disinformaatiosta ja ulkomaiden puuttumisesta Euroopan asioihin. Tämä on kiireisempi asia kuin koskaan juuri kun Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät. Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän työhön, Erityisestikin esittelijälle Anna Elsbieta Fortikalle siitä, että hän näin oikea-aikaisesti esitti hyödyllisiä suosituksia. Tämä on hyvin pitkälti sitä logiikkaa ja toimia, joita on toimintasuunnitelmassa jolla vastustetaan disinformaatiota. Komissio ja korkea edustaja esittivät tämän raportin tai kertomuksen hiljattain Euroopan, Euroopan neuvostolle. Hybridiuhat ovat yhteinen asia. Me jatkossakin tulemme hoitamaan oman osuutemme, mutta jäsenvaltioiden täytyy lisätä kollektiivisesti pyrkimyksiään niin ikään. Eurooppa-neuvosto näin totesi päätelmissään. Suosituksissa painetaan sitä, kuinka keskeistä on varmistaa sananvapaus ja ilmaisunvapaus, samoin median pluralismi, jotta luodaan kestävä demokraattinen yhteiskunta. Tai kestävä yhteiskunta ja perusarvojemme täytyy olla todellakin ytimessä, kun me vastaamme reagoimme disinformaatioon, pistämme sinne kampoihin. Juuri tässä hengessä me laadimme ja pistämme nyt täytäntöön toimintasuunnitelmaa, jolla vastustetaan disinformaatiota. Mietinnössä vaaditaan sitä, että EUn toimielimet varmistavat sen, että EUn strateginen viestintä muuttuu suuren prioriteetin asiaksi EUn asialistalla. EUn toimielinten jäsenvaltioiden täytyy tehdä työtä käsi kädessä, kun ne taistelevat disinformaatiota vastaan. Voin vakuuttaa teille, että kaikki tämä tapahtuu jo parhaillaan. Kyse on kuitenkin pitkän aikavälin pyrkimyksestä, joka jatkuu vielä Euroopan vaalien jälkeenkin. Me luotamme siksi Euroopan parlamentin jatkuvaan tukeen, myöskin budjetin osalta. Toimintasuunnitelma, jolla torjutaan disinformaatiota, tulee johtamaan siihen, että kolmen strategisen työryhmän rahoitusta parannetaan, että ne pystyvät paremmin tunnistamaan, analysoimaan ja poistamaan disinformaatiota ja lisäämään myöskin tietoisuutta disinformaation kielteisistä vaikutuksista, mutta tärkeimpänä on parantaa sitä tapaa, jolla viestimme ja kommunikoimme arvoistamme ja periaatteistamme ja politiikastamme ensi viikolla otetaan käyttöön nopean toimintajärjestelmä nopean varoituksen järjestelmä tai helpot jäsenvaltioiden toimia, kun ne jakavat omia arvioitaan tietoja ja parhaita käytänteitä, jotka liittyvät disinformaation vastaiseen taisteluun. Tämä tulee ennen Eurooppa-vaaleja parantamaan tilannetta, ihmisten tietoisuutta, helpottamaan myöskin sitä, kuinka tehtävät jaetaan ja yhdessä reagoidaan, mikäli tulee uhkia eteen mukaan luettuna tietoisuuden lisääminen ja yhteiskuntamme kestävyys disinformaatiota vastaan. Istratcom työryhmä on tehnyt jo erinomaista työtä, mitä tulee myönteiseen viestintään ja myöskin siihen, että se on pystynyt torjumaan disinformaatiota. Haluaisin myöskin kahta muuta työryhmää kiittää, Länsi-Balkanin työryhmää ja Eteläistä työryhmää. East Stratcom työryhmä on ollut uraa uurtava työssään. Se on lisännyt tietoisuutta ja luettelut yli 5000 tapausta disinformaatiosta, joka on tullut Venäjän suunnalta. Valitettavaa kyllä, luku on todennäköisesti vain kasvamassa, eikä tämä ongelma ole katoamassa mihinkään lähiaikoina. Kollektiivinen velvollisuutemme on siksi pitää Euroopan, Euroopan valita vapaina ulkomaisesta häirinnästä. Yksi tapa on lisätä tietoisuutta haasteista ja tehdä yhteistyötä median kanssa, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja myöskin sosiaalisen median eri internetalustojen kanssa. Ulkosuudenhallinto tekee työtä tässä yhdessä parlamentin ja komission palveluiden kanssa. Päivän selvää on, että toimintasuunnitelma tulee täysin kunnioittamaan eri kansallisia lähestymistapoja, kun on kyse ilmaisun vapaudesta ja median vapaudesta. Ne ovat ohjenuorina toimissamme. Samanaikaisesti rakennamme parempaa yhteistyötä, kun puutumme ulkomaiseen häirintään ja hybridiuhkiin, joka kohdistuvat kumppaneihimme, kuten NATOon ja G8-maiden yhteistyöhön. Yhteistyömme Naton kanssa pitää mukanaan jo eri arvioiden jakamisen silloin, kun on kyse tietoympäristöstä, disinformaatiosta. Kyse on rinnakkaisesta toiminnasta, jolla pyritään yhdessä estämään hybridiuhkia. Lisäksi tulemme tekemään enemmän yhteistyötä naapureidemme kanssa edistääksemme myönteistä eurooppalaista agendaa. Myönteisen viestintään satsataan enemmän ja myöskin julkisen diplomatiaan lähialueillemme. Tämä on erittäin tärkeää, kun torjutaan disinformaatiota, edistetään eurooppalaisia arvoja ja etuja. Kulttuurinen ja taloudellinen diplomatia, läheinen yhteistyö EUn jäsenvaltioiden edustustojen ja, ja EUn muiden toimijoiden välillä kentällä tulee lisäksi parantamaan EU-myönteistä imagoa maailmalla paras vastalääke disinformaatioon on yhtäältä se, että edistetään tervettä mediaympäristöä, toisaalta se, että kerrotaan EUn politiikan myönteisistä vaikutuksista enemmän. Kansalaisemme ja myöskin lähialueiden kansalaiset omavat oikeuden tehdä päätöksiä, jotka perustuvat oikeaan paikkansa pitävän tietoon, ei valeuutisiin. Heillä on oikeus pluralistiseen mediaympäristöön ja siihen, että tieto on laadukasta. Kyse on todellakin demokratiamme laadusta ja myöskin unionimme laadusta. Kiitos. Dziękuję bardzo. Teraz e, poproszę o zabranie głosu w imieniu... Kiitos oikein paljon ja seuraavaksi pyytäisin, että Manuski puhuu CPPstä. E Kiitoksia Ensinnäkin haluaisin onnitella Rova Fotiga erinomaisesta ja oikea-aikaisesta mietinnöstä. Siinä tunnustetaan se, että on olemassa tällaisia vihamielisiä propagandakampanjoita Euroopan unionia kohtaan ja meidän on niihin vastattava silloin, kun kyseessä on kolmannen maan harjoittama vakoilu pitäisi olla tietojenvaihtoja jäsenvaltioiden välillä ja myös valistuskampanjoita. Ja tärkeää olisi rahoittaa East Stratcom-työryhmää riittävästi. EUn pitää toimia tiukasti, emmekä saa unohtaa sitä, että vuonna 2013 kenraali Karasimov puhui muista kuin sotilaallisista keinoista, joiden kautta voidaan päästä tiettyihin tavoitteisiin. Tässä puhutaan valheista ja myös siitä, miten kansalaisilta viedään mahdollisuus erottaa valheet totuudesta. Meidän täytyy vastata tähän todella voimakkaasti. Ja meidän on koordinoitava toimintaa Naton ja G7-kumppanimaidemme kanssa. Se, että emme lähde toimiin, vaarantaa 500 miljoonan kansalaisen elämän ja myös arvomme. Ja sitten SD-ryhmästä Edustaja Freund, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Noin kahden kuukauden kuluttua Euroopassa nähdään jälleen vaalit. Aivan kuten Brexitin tai Yhdysvaltain presidentinvaalin osalta tai Ranskan presidentinvaalien kohdalla meillä on edessämme valtavia haasteita internetissä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa – on jatkuvasti propaganda-artikloja, äh, artikkeleita ja disinformaatiota, valeuutisia. Ja on hyvin hankala erottaa totuutta näistä, totuutta valheista. Ja siksi on todella hyvä asia, että Euroopan ulkosuhdehallinnossa on oma osasto, joka käsittelee tätä asiaa. Uskon kuitenkin, että tässä voi olla kyseessä aivan ensi askel. On nähtävä se, että teknologia laahaa tässä usein jälkijunassa. Me käytämme toissapäiväisiä keinoja, kun käymme läpi eilisen valeuutisia. Usein olemme myöhässä. ihmisten suuhun tungetaan sanoja, joita he eivät ole sanoneet. Ja esimerkiksi videoiden todenmukaisuutta on hankala todentaa. Ja vielä lopuksi, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä mietintöä. Tämä oli viimeinen työni varjoesittelijänä. En ole enää mukana seuraavassa Euroopan parlamentissa. On ollut ilo saada olla mukana muokkaamassa Euroopan unionia itävaltalaisjäsenenä ja toivon, että populistiset tai nationalistiset voimat eivät jarruta tätä työtä, koska vain yhdistynyt yhtenäinen Eurooppa voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kiitos. Kiitos ja sitten esialan edustajana Czarnecki, yksi minuutti. Tasu. Kiitos puhemies. Tervetuloa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin onnitella edustaja Fotikaa hänen hienosta mietinnöstään, koska me olemme nyt eturintamassa. Ja jos siellä on, niin sitten tilanne on sellainen, että on mediatila, jota voidaan käyttää hyväksi. Muut käyttävät sitä hyväksi ja taistelevat vapauksia vastaan ja nämä mm, taistot käydään kolmansien maiden toimesta, tiettyjen maiden toimesta, jotka pitää nimetä. On olemassa mahdollisia mahdollisuuksia poliittisessa elämässä käyttää välineitä hyväksi. Meillä on vaalit tulossa. Tämä voisi olla hyvä mahdollisuus ja Brexit, jonka myötä voidaan saada muutos aikaiseksi ja muitakin tilanteita, joiden osalta tiedetään, että väärinkäytöksiä tulee ja vapauksien viholliset käyttävät niitä, jos haluamme eh, lisätä vapauksia, niin tämä on vain ikään kuin heidän ärsyttämistään. Bardzo proszę. Eh, Mr. Chair, Commissioner, colleagues, access to information. Czarnecki, hyvät näistä herrat, tiedon saantiin liittyy entistä suurempi vaara siitä, että tietoa ei ole todennettu oikeaksi. Disinformaatio ja valeuutiset ovat asia, joka pitää tunnustaa ja meidän pitää arvioida sen vaikutusta ja lähteä proaktiivisiin toimiin, jotta tähän voidaan pureutua ja siitä voidaan päästä eroon. Meidän on pureuduttava näihin valeuutisiin, niiden markkinoihin Euroopassa. Niitä ruokkii sekä toiminta sisältä että ulkoa käsin. Hyvät naiset ja herrat, terrorismia on monenlaista sotilaallista tai sosiaaliturvan kohdistuvaa tai yhteiskunnallisen turvan kohdistuvaa on sellaisia toimia, jotka kohdistuvat turvallisuuteemme ja yhteiskuntamme elämään. Informaatio ja terrorismi liittyvät suoraan hybridisodankäyntiin ja se iskee ihmistemme sydämiin ja mieliin. Jotta näitä trolleja ja muita toimijoita voitaisiin entistä paremmin kitkeä, meidän täytyy tehostaa East Stratcomin toimintaa. Ja tähän tarvitaan pikaisia päätöksiä, jotta tästä työryhmästä tulee Seelantissa saa tarpeellisen rahoituksen ja rakenteet. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden aleryhmän nimissä Rebecca Harmsok. Kiitoksia. Fatikan mietin, mietinnön osalta ryhmät neuvottelivat asioista ja ryhmien välillä on hyvin paljon näkemysyhtenäväisyyksiä kun on kyse järjestäytyneestä disinformaatiosta, propagandasta ja lietsonnasta jäsenvaltioissamme. Tässä toisessa mietinnössä myös paljon pidemmälle kuin ensimmäisessä vastaavassa. Meidän täytyy lähinnä tässä tarttua Venäjän kysymykseen. Ei pelkästään Ukrainasta ole tullut taistelutanner, vaan Venäjän toimet ovat, Kremlin toimet ovat yhä enemmän kohdistunut yhä enemmän kansalaisiin Euroopan maissa Ihmisiä on kiihotettu toimimaan, ylitetty toimimaan hallitustaan vastaan, yrittämään mielenosoituksiin ja myöskin maahanmuuttajia vastaan oli lietsottu vihaa ja myöskin EUta vastaan Brexit-äänestyksen yhteydessä esimerkiksi. Strateginen tiedotus, tiedustelu ja vastatoimet Niitä täytyy vahvistaa huomattavasti, kun on kyse disinformaatiosta. Asiantuntijoita täytyy olla enemmän, rahaa täytyy olla enemmän ja tärkeää on, että tulevaisuudessa tämä osasto on sellainen sekä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja Tärkeää olisi myöskin, että tiedustelupalvelut ja NATO olivat, olisivat kuutana, kuvassa mukana. Kohta yksi A ei pidä myöskään unohtaa. Riippumaton vapaa media ja pluralistinen media on tärkeä demokraattisen yhteiskunnan kannalta. Se on demokraattisen yhteiskunnan A ja O. Se on avain, jolla voidaan taistella propagandaa ja disinformaatiota vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Javier Coso Permui GUE-ryhmän nimessä yksi minuutti. Kiitos puhemies. Nyt on kulunut jo kaksi vuotta siitä, kun tämä mietintö esiteltiin. Tämä on, ei ole yllättävää, koska tässä on ihan samoja eh, argumentteja, samanlaisia syytöksiä, yhtä lailla likinäköisiä ollaan, kun puhutaan hyvästä Venäjän politiikasta ja samalla tavalla halutaan syyttää sisäistä Euroopan prosesseista ulkoisia toimijoita, vaikka itse asiassa äänestäjät tässä toimivat suuria puolueita vastaan, koska niillä on uusi liberaali politiikka ja sitten niin kutsuttu islami IS on vain sellaisessa asemassa, että nyt ikään kuin sitä verrataan terrorismiryhmään YK toimista. Täällä sanotaan, että tarvitaan riippumattomia toimittajia, mutta miten voi olla riippumaton, jos saa EUlta rahoitusta? Parlamentti kritisoi sitä, mitä se ei tee, eikä tee sitä, mitä se kritisoi. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puhuu EFTD-ryhmän nimessä edustaja Castaldo. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Hybridiuhat ovat kiistämättömiä ja ne ovat entistä suurempi, suurempi uhka. Uudet teknologiat lisäävät niiden intensi- intensiivisyyttä ja pohdimme, miten voimme todella suojella kansalaisia – näiltä kolmansien puolien, osapuolien toimilta, oli kyseessä sitten valtioiden toiminta, toimija tai jokin muu. Ei riitä, että luettelemme tiettyjä maita. Tiedämme, että ilmiö on varsin epäselvä ja joskus käytetään myös näitä sijaistoimijoita, prokseja. Tarvitaan kattava lähestymistapa ja on vältettävä sellaista terminologiaa, joka on hyvin epämääräistä, mutta tässä mietinnössä ei käydä läpi näitä kaikkia tapauksia, vaan tässä toimitaan hieman tehottomasti ja ei riippumattomasti. Kiitoksia. Seuraavaksi ENR-ryhmän Sirte Schaffhauser. Kiitos puhemies. Rova Fotika, te ette oikeastaan sinänsä puhu strategisesta viestinnästä, vaan te ehdotatte pakkotoimia, joilla taistellaan epämääräistä propagandaa vastaan, joka teidän mielestänne tulee Euroopan unionin ulkopuolelta vihamiesiltä tahoilta. Tämä on jatkoa samalle logiikalle, bolshevistiselle salaliittoja maalalle logiikalle, jota ehdosti Rova Kalnietin mietintä äänestettiin tänään. Te väitätte, että kaikenlaisen toisin edus, toisen ajattelun takana ja Euroopan vastaisuuden takana ja Brexitin takana ovat, on, on aina Venäjä, keltapilivin takana Moskova, mikäli Varsovassa on sumua, senkin takana on, ovat venäläiset. Tämä mietintö haluaa ryhtyä sensuuriin taistellakseen kansan eh, tyytymättömyyttä vastaan. Tämä on sama rata kuin neuvostoliajan tai kommunistiajan toimet, jolloin katsottiin, että kaikki toisen ajattelu, kaikki toisen ajattelu ovat kansan vihollisia pettureita, rouva. Te tässä petätte suuren puolalaisen hengen, Johannes Paavali toisen. Te tässä tukahdutatte hänen henkensä ja samalla koko Euroopan hengen. Teille esitetään sinistä korttia. Hyväksyttekö edustaja Tarantin teille esittämän kysymyksen sinisen kortin nojalla? Rosse. Kyllä, kyllä. Olkaa hyvä, edustaja Tarant. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Edustaja Schaffhauser. Oletteko samaa mieltä minun kanssani, kun minä sanon, että kun verrataan rovakaan miettiä Stanilistiin, stalinismiin ja kai tämän tyyppisiin asioihin. Eikö tämä ole hieman epäsoveliasta, koska minun tietoni mukaan hän syntyi Siberiassa Gulagissa? Tämä on kysymys, te voitte nyt vastata. Proszę Je, je, j'ai eu l'occasion de... Minä eilen puhuin Rova kanssa ja hänen kokemuksistaan myös. Valitettavasti hän ei kuitenkaan kuullut minua, kun puhuin. Ja sanoin hänelle, että kyseessä oli se, että pitää ryhtyä toimiin Venäjän suuntaan, ei vain tunteiden pohjalta tai siksi, että ollaan heille vihaisia, vaan pitää todellakin nyt rationaalisti tätä tilannetta analysoida. Ja minä sanoin myös, että minä todellakin voin tämän sanoa, koska olen taistellut kommunismia vastaan ja vuonna 1989 syyskuussa täällä Strasbourgissa kokoontuivat kaikki kommunismin vastaiset voimat. Przechodzimy do dalszej debaty. Proszę Państwa, przechodzimy do dalszej debaty i pan Funtuli. Nyt jatkamme keskustelua. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Funtulis yksi minuutti. Μια φορά την αλήθεια μέσα σε αυτή την No niin, katsotaanpa totuutta silmästä silmään. Ei propaganda ole mikään uusi ongelma, hyvät naiset ja herrat. EU suoltaa itse paljon propagandaa sen omille kansalaisille. Katsotaan, mikä on EUn etujen vastaista. Me rahoitamme eri suuntaan toimivia kansalaisjärjestöjä, jotka harjoittavat propagandaa te puhutte EUn arvoista, mutta että kysyn näiltä kansalaisjärjestöiltä, ovatko ne samaa mieltä. Tai että kysy kansalaisilta sitä. Sanotte, että kansalaiset eivät pysty arvioimaan tietoa, mutta tällä holhoavalla asenteella yritätte pakottaa heille omia näkemyksiänne ja kun ihmiset saavat tietoa, he voivat kyllä pystyä päättämään itse. Kiitos seuraavaksi edustaja Kanniette. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Mikä on yksi suositus, jota voitaisiin toistaa yhä uudelleen ja uudelleen, niin se olisi se, että pitäisi nopeasti tehdä Istratcom työryhmästä pysyvä olennainen yksikkö hallintoon sen pitää antaa riittävästi rahoitusta ja henkilöresursseja. Toiseksi meidän täytyy jatkossakin tukea sitä työtä, jotta eurooppalainen demokratiaväline tekee esimerkiksi tukemalla riippumatonta venäläistä mediaa EUn lähialueilla ja EUssa. Kolmanneksi kaikkien poliittisten puolueiden rahoitukset sekä pienet että suuret pitäisi julkistaa. Äänestäjän täytyy tietää, mitkä puolet suoraan tai epäsuorasti saavat rahoitusta Venäjän tiedustelupalvelulta tai globaalilta megayrityksiltä, jotta nämä puolueet, puolueet pitävät yllä ulkomaalaisten etuja, ulkomaan toimijoiden etuja, jotka eivät aina ole meidän etujamme. Edustaja Ward, yksi minuutti, olkaa hyvä. It's not just... Kiuvastainen propaganda ei ole ainoastaan euroskeptikkojen, jotka ovat kotikutoisia ja ääriaineksia ovat täällä talossa paikalla ja pyrkivät meidän rauhanhankettamme tuhoamaan. Kun 2016 mietintöä valmistelin, niin kävi ilmi, että tässä puhutaan Venäjästä ja muista maista, jotka eivät yhdy Euroopan arvoihin kun pystyttiin yhdistyneen kunnaskunnan kansanäänestykseen vaikuttamaan. Nyt Putinin hallinto voi myös tuleviin vaaleihin vaikuttaa. Siksi on ryhdyttävä toimiin. Teknis, tekniikayhtiöiden eh, on parannettava varmistaminen siitä, että ihmiset todellakin ovat heitä, keitä he ovat, eikä botteja niinkään tule käyttöön ja pystytään disinformaatiota vähentämään. Tarvitaan myös poliittisia toimia. Jos ajatellaan esimerkiksi eh, äärioikeistolaista eh, Ranskan meppiä, hän antoi eh, työpaikan Putinin sukulaisille, ja näin ei olisi pitänyt olla. Tällä huomioida myöskään Brexit-kampanjan kielteistä propagandaa. Me tarvitsemme nyt hyvän tutkimuksen yhdistyksessä kuningaskunnassa sen suhteen, mistä nämä pimeät rahat oikein tulivat kampanjaan. Kiitoksia. Toivon, että pitäydytte kaikki puheaikaanne. Seuraavaksi edustaja Christian Dan Preda, yksi minuutti. Ca să contracarezi propaganda, trebuie să propagandan mekanismit pitää ymmärtää. Ne kenties vaihtelevat maasta toiseen. Romaniassa esimerkiksi entinen sosialisti pääministeri levittää disinformaatiota armeijan kenraalien avulla. Ja tilanne on sellainen, että nykyhallitus levittää sekin EUn ja, tai komission ja parlamentin vastaista disinformaatiota. Usein vain sanotaan, että valea on manipuloitu tai että tieto on virheellistä. Entinen kollegamme Dancila on Sputnikissa joka viikko. Useita poliitikkoja on tuomittu korruptiosta ja puhutaan siitä, että George äh, Soros on uhka oikeusvaltioperiaatteelle. Tällaiset tiedot ovat ähm, vääriä tietoja, joihin pitää puuttua. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu edustaja Pikkula, yksi minuutti. Skandal Cambridge Analytica jasno potvrđuje raz... Kiitoksia puhemies. Poliittinen skandaali, joka liittyy Cambridge Analyticaan, on osoitus siitä, kuinka kansanäänestyksiin ja vaaliin voidaan vaikuttaa ulkopuolelta käsin. Siitä, siinä, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu Lontoossa, näemme tulokset, joita disinformaatiosta tulee Brexitin osalta. Venäjä vaikuttaa sosiaalisen median kautta muun muassa myös Euroopan parlamentin toimiin. Ei tämä vahvista Euroopan unionia tällainen toiminta päinvastoin lähialueillemme Balkanilla, täytyy myöskin tarkastella tilannetta. Kaikki ei kuitenkaan tule Venäjältä. Valeuutisia tulee myöskin lännestä käsin ja muualta. Kaikilla on yksi ainoa tavoite, heikentää eurooppalaisesta demokratiaa ja instituutioita. Me ehdottamme nyt ennen vaaleja sitä, että annettaisiin todellista paikkansa pitävää tietoa Euroopan kansalaisille, koska tämä tieto tulee olemaan olennaisen tärkeä Euroopan hankkeen kannalta. Thank uh, Kiitos puhemies. Meillä on hybridisota käynnissä ja on ymmärrettävä, että toimet eivät ole tarpeeksi pitkälle meneviä. Minä olen sitä mieltä East Stratcom-työryhmän pitäisi olla eh, todella toimintakykyinen osasto ja sitä varten tarvitaan varoja ja rahoitusta sille. Bulgariassa meillä on tällainen rakennelma tai tällainen rakenne olemassa Maria Gabrielin johdolla. Bulgarian hallitus esitti tuollaista elintä, joka voi edistää tutkivaa journalismia ja sillä voidaan torjua propagandaa. Meidän on tuettava kaikkia sellaisia elimiä, jotka osaltaan taistelevat valiokuntisia vastaan, mutta Euroopan unioni ei ole mikään pyhä lehmä. Meidän on oltava kriittisiä totta, mutta ei kuitenkaan saa antaa kolmansien maiden olla etujohtoasemassa. Kiitos seuraavaksi edustaja Gaalere, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Oikeastaan halusin tässä sanoa kollega Freundille siitä, että olen hän puheestaan täysin yhtä mieltä. Hän ei valitettavasti ole enää paikalla, mutta oli ihme, että ihan kahdessa minuutissa onnistunut sanomaan sana Venäjä. Ehkä tämä on tyypillistä Itävallalle, mutta sanon suoraan, että Venäjän suurin tavoite on saada epävakautta EU-hun ja mm, siihen se pyrkii kaikin keinoin. Ajatena ajetaan omaa Venäjä, Venäjä ja oma ideologiansa ovat ohi. herra Schaffhauser, me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä siellä, missä on rahavirtoja ja tarvitaan myös yhteistyötä viranomaisten kesken. EUlla voisi olla koordinoiva rooli ja tämä East Stratcom työryhmä sitä pitää vahvistaa ja sitä pitää verkostoida entistä paremmin asiantuntijoiden kanssa EUn jäsenvaltioissa. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Rangel saisi kyllä puheenvuoron, mutta en näe häntä, joten edustaja Kukan sen sijaan. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia paljon puhemies. Euroopalla on edessään suuria uhkia, jotka kohdistuvat demokratiaan ja kykymme tehdä johtopäätöksiä tosiasioiden ei valveiden perusteella. Kolmasista maista tulee propagandaa tilanteesta on tulossa vaikeampi ja vaikeampi, ja täytyy pyrkiä sekä EU-ssa että kansainvälisellä tasolla puolustamaan arvojamme ja taistelemaan kyberuhkia ja tiet, informaatiosotaa vastaan. Ongelma on edessä sekä EU-ssa että lähialueillamme, Länsi-Balkanilla ja itäisessä naapurustossamme. Tarvitsemme sitä, että EU-Stratcom keskittyy alueellisiin uhkiin ja tiedottaa asian, asiallisesti EU-hun liittyvistä aiheista. Näitä rakenteita varten tarvitaan lisää rahoitusta. Niiden täytyy tehdä paremmin yhteistyötä viranomaisten elinten, kuten EU-edustustojen kanssa kolmansissa maissa. Disinformaation ja vihamielisen propagandan vastaisen taistelun täytyy olla prioriteettina ei pelkästään Euroopan vaalien yhteydessä, vaan muutenkin kun uusi komissio, neuvosto ja parlamentti astuvat toimeensa. Meidän täytyy tehdä paljon paremmin kun viestimme eurooppalaisista arvoista ja politiikasta tehokkaasti. Muuten meidän demokratiamme ei välttämättä selviä näiden ulkoma- ulkomailta tulevien paineiden kourissa. Kiitos. Edustaja Kelam, seuraavan yksi minuutti. Dziękuję bardzo, presidencia. East Stratcom has delivered excellent results. Kiitos, puhemies. Stratcomin tulokset ovat olleet hienoja. Siellä on analysoitu yli 5000 Kreml-myönteistä tietoa. Me koko ajan vaadimme, että Stratcomista tehdään ulkosuhdehallintoon oma elimensä, jossa on tarpeeksi eh, resursseja ja henkilökuntaa. Rahoitusta on lisätty, mutta se on vielä jäljessä, kun siellä tehtävät kasvavat koko ajan. E-Stratcomin lisäksi on Länsi-Balkanin Stratcom ja nyt on EUn toimintasuunnitelma. Sillä pystytään parantamaan kapasiteettia ja koordinaatiota, yhteistyötä e, toimintojen ja jäsenvaltioiden välillä. Voidaan tehdä myös parempaa yhteistyötä yksityisten tahojen kanssa. Voidaan edistää ihmisten tietoisuutta ja kouluttaa heitä disinformaation liittyen. Ja tämän lisäksi voidaan antaa tarvittavia varoja ja myös faktojen tarkastajista voi olla apua tässä komission tehtävänä on koordinoida tätä niin, että siitä saadaan eurooppalainen verkosto. Kiitoksia. Edustaja Stetina seuraavaksi. Bravo, pani Fotigi. Kiitos puhemies. Fotigan mietinnössä käydään läpi 38 neuvoston suositusta ja korkean edustajan suositusta. Tarkoituksena on torjua kolmansien osapuolten välittämää propagandaa. Ja halutaan lisätä tietoisuutta Venäjän toiminnasta. Se on suurin tällaisen propagandan lähde. Vuonna 2014 kenraali Gerasimov laati uuden sodankäynnin doktriinin ja totesi, että oikein käytetyt sanat ovat ohjuksia ja tankkeja voimakkaampia. Ja hän puhui tehokkaista sanoista ja tarkoitti valheita. Niistä on tullut Kremlin politiikan osa ja tämä meidän on nyt korkea aika tunnustaa. Hybridisodankäynnissä olemme jäämässä alakynteen Venäjän kanssa. Meidän on puolustettava EUta. Venäjä ei enää ole liittolaisemme, vaan vihollisemme. Nie widzę pani pani Kiene, dlatego poproszę o zabranie głosu panią Szuiczą Pani Suitsa, bardzo proszę. Jedna. Suitsa, cha, cha, cha, cha, cha, cha. No niin, sano jotain, sano jotain. Hei, sano jotain. Rele, sano jotain. Kiitos puhemies. Disinformaatio ja valeuutiset, jotka tulevat kolmasista maista, ovat aiheena. Meidän todellakin olla huolissamme tilanteesta – minä todellakin tuen tätä mietintöä, koska tässä mietinnössä otetaan huomioon mahdollisuus koordinoida ja toimia ja taistella tällaisia valeuutisia vastaan. Tietystikin meidän täytyy taistella käydä kansallisella tasolla, mutta koska internet on rajat ylittävä, meidän täytyy tämä rajat ylittävä ulottuvuus ottaa huomioon ja paremmin koronatyötämme. Venäjän propaganda on erittäin kielteistä ja se ihan taatusti vaikutti Yhdisten kuningaskunnan kansanäänestykseen. Me kaikki kärsimme Brexitin, Brexit-äänestyksen seuraamuksista. Brittikansalaiset huolimatta siitä, mitä muuta ajattelevat, että kaikki kärsivät tilanteesta. Kolmansien osapuolten pyrkimykset vaikuttaa Tulevien Euroopan vaaleihin täytyy torjua. Kiitoksia edustaja Strogiowski seuraavana. Obecnej kadencji zwracam uwagę na to, że konflikt... Kiitos. Minä jo tein selväksi, että hybridisodankäyntiin tarvitaan hybridiratkaisuja, eli hyvin mutkikkaita nämä asiat ovat. Jotta voidaan vastata kunnolla, niin tarvitaan propagandan torjuntaa, väärän tiedon torjuntaa, mutta tämän lisäksi kyberturvallisuutta, koulutusta kaikilla tasoilla ja yhteistyötä. Mietinnössä puhutaan strategista yhteistyöstä. Minä olen vähän pettynyt nyt komission lähestymistapaan, sillä 2016 mietintöihin viitataan ja myös tämä mietintö, ne eivät ole komission aloitteita, vaan edustaja Fotikan aloitteita turvallisuus- ja puolustusvalikunnan puheenjohtajana. Meidän pitäisi tässä ajatella kyberturvallisuutta ja informaatiosotaa, disinformaation torjuntaa, sitten ollaan nyt jäljessä, ei ole hyvä merkki. Tämä on merkki siitä, että Euroopan komissio vain reagoi ja reagoi liian myöhään, kun ongelmia tulee eh, julkisuudessa ja myös turvallisuuden puolustuksen alalla. Ja haluaisin sanoa, että nämä lähes 40 suositusta ovat hyviä ja ne tulevat oikeaan aikaan. Nyt on tärkeää, että emme lykkää niihin vastaamista. Kiitoksia puhemies. Pyydän anteeksi, mutta olin Barnierin kanssa – kokouksessa ja voitte kuvitella, että hän on hyvin kiireinen näin aikana, joten en päässyt tänne ajoissa. Haluaisin ottaa esille seuraavan. Propagandakysymykset ja erityisesti ne, joilla pyritään huijamaan ihmisiä. Ja tämähän on valeuutisten perusta. On asia, jota kolmannet valtiot hallitsevat. Meidän täytyy toimia tässä nyt päättäväisesti ja meidän täytyy estää jokainen mahdollisuus, joiden kautta kolmannet maat voivat vaikuttaa meihin haitallisesti. Viittaan tässä Venäjään. Nämä toimet voivat vaikuttaa kansanäänestyksiimme, vaaleihimme, keskusteluihimme ja on hyvä, että komissio on lähtenyt toimintaan. Kiitoksia. Edustaja Tomacic seuraavana. gospodine predsjedavajući hibridno novitet. Kiitoksia puhemies. Hybridisota ei ole mikään uusi asia. Se kuitenkin kehittyy nopeasti ja tietotekniikka avaa uusia toimintamahdollisuuksia. Yhä useampi ihminen on yhä helpompi tavoittaa propagandan avulla. EU-instituutin kannatus on historiallisesti katsottuna erittäin matalalla, mikä on vaikuttaa kansalaismielipiteeseen. Täytyy toimia nopeasti. Minä tuo niitä suosituksia, joita mietinnössä on mainittu kehittyneissä demokratioissa pitäisi olla selvää se, että kritiikilläkin on sijaa, joka kohdistuu Eurooppaan. Ei kaikki kritiikki ole vihamielistä toimintaa. Haluaisin painottaa tätä puolta, koska jo jonkin aikaa olemme unohtavat kuunnella kansalaisia. Meidän täytyy todellakin kuunnella heitä. Yes, proszę. Jedna minuta. Dziękuję. τέλος. Ε, στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Kiitos. Meidän ajallemme tyypillistä on high-tech. Propagandaa voi olla kaikenlaista. Pystytään manipuloimaan totuutta sillä tai antamaan väärää tietoa. Demokraattisen yhteiskunnan osalta tässä on kyseessä se, että pitää pystyä pärjäämään vihollispropagandan kanssa. Meidän pitää kertoa totuus yleisölle sen sijaan, että käydään eh, niiden toimittajien kimppuun, jotka arvostelevat hallituksia tai jotka paljastavat skandaaleita. Eli meidän pitää keskittyä eh, riippumattomaan Tiedon antoon. Tarvitsemme toimivan järjestelmän, radio- ja televisiojärjestelmän, joka on todella toimiva. Valitettavasti Kreikan tapaisessa maassa näin ei ole. Valtion televisio on hallituspuolueen väline niin täysin, että siellä ei edes kutsuta minun puolueeni edustajia mukaan –

Hyvä puhemies. Keskustelemme disinformaatiosta, valeuutisista ja propagandasta. Ja tämä sama päätös, sen täytyy päteä myös Euroopan parlamenttiin. Oli kaksi toimia, jotka tekivät mielipidemittauksia, ei Euroopan tasolla, vaan kansallisella tasolla, mutta silti vetivät johtopäätöksiä Euroopan vaaleista. Ei näin voida toimia. He kertoivat meille, kenet valitaan uudelleen, ketä taas ei. Tämä on todellista propagandaa ja valeuutisen muoto. Tämä on propagandaa tiettyjä parlamentin jäseniä vastaan ja tällainen toiminta pitäisi tuomita. Tämä on Euroopan parlamentista syntyvää propagandaa ja pyydän teitä ottamaan tähän kantaa. Sanokaamme ei valeuutisille. Emme voi hyväksyä sitä, että mielipidemittauslaitokset ilmoittavat etukäteen, että Euroopan parlamentin jäsen A, B tai C valitaan uudelleen tai ei valita. Kiitoksia paljon. Viimeisenä puhujana tässä menettelyssä on edustaja Karski. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, puhemies. Täällä on monta kertaa mainittu se, että Kyseessä ovat väärät tiedot, joita levittävät sekä perinteiset että uudet mediat. Mutta myös täällä Euroopan parlamentissa tässä keskustelussa levitetään väärää tietoa. Edustaja Schaffhauser antoi tällaista väärää tietoa. Hän likaisi suunsa puhuessaan Paavi Paavali toisesta Tämä on todella loukkaava niille, jotka hänen suositustensa mukaisesti toimivat. Hän sanoi kuitenkin, että he toimivat heidän, hänen suosituksiaan vastaan. Tämä on todella eh, pahan suopa ajattelutapa. Meidän pitää tuomita ne, jotka näin toimivat. Ne, jotka tätä asiaa käsittelen, puhumme Paavali toisen opetusten mukaisesti. Varmasti kaikki nämä ajatukset menevät kaikkialle eteenpäin ja tämän päivän puheenvuorosta varmasti kyseen puheenvuoro on kaikkein eh, yllättävin, mutta tämä on selkeää disinformaatiota. Tässäkin puhuttiin ihan selvästi virheellisiä asioita. Kaikki tämän täällä ymmärtävät, mutta ehkä ulkopuolella kaikki eivät sitä näin ymmärrä ja se voidaan ehkä nähdä ihan eri tavalla. Okei, okay, ylintipuheaikainen. Nyt jälleen puheenvuoroa Neven Mimicelle, komission jäsenelle, joka voi päättää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Members. Puhemies. että tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu. Haluan kiittää esittelijä Fotigaa ja kaikkia muitakin jäseniä heidän puheenvuoroistaan. Tein sellaisen johtopäätöksen keskustelusta, että meillä on tässä yhteinen etu, kun me tartumme disinformaation ja ulkomaisten ulkomaisen häirinnän aiheuttaman haasteeseen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä. Tässä meillä on jälleen tilaisuus lisätä tietoisuutta tästä aiheesta. Lopuksi toistaisin jälleen kerran sen, kuinka paljon arvostan parlamentin roolia, kun se pitää tätä tärkeää aihetta tapetilla. Kiitos. Kiitoksia paljon. Ja ihan viimeisenä puheenvuoron saa vielä esittelijä Anna Fotika. Kiitoksia puhemies. Kiitos myös komission jäsenelle. Tämä propaganda vaikuttaa ihmisten mieliin, myrkyttää niitä. Olemme kuulleet täällä jopa syytöksiä Sandra Kalnieten tai minun kaltaisen ihmisiä vastaan, mutta Putin on se, joka tässä käyttää Stalinin politiikkaa, emme me. Ja täällä parlamentissa on kyllä ihmisiä, jotka ovat Stalinin ihailijoita. Haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia varjoesittelijöitä ja heidän työnsä tässä on ollut erinomaista. On käyty syvällisiä keskusteluja tästä aiheesta jokaisessa poliittisessa ryhmässä. Ja uskon, että lopputulos on omiaan viemään eteenpäin EU-toimielinten työtä siinä, että pureudutaan tällaiseen vihamieliseen propagandaan. Haluan kiittää erityisesti minua avustanutta Tanakia hankalassa mietinnön valmistelun vaiheessa, kun itse kärsin terveysongelmista. Kiitos. Kiitoksia. Tähän päättyy keskustelu tästä aiheesta. Äänestys toimitetaan huomispäivänä. Nyt sitten vuorossa on seuraava aihe esityslistallamme, nimittäin yhteiskeskustelu, jonka aiheena on Afganistan. Jälleen kerran kyse on rouva Fotigan aloitteista. Hän on mietinnön EUn ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevasta yhteistyösopimuksesta. Lisäksi hän on laatinut päätöslauselman. Voisin antaa puheenvuoron ensin esittelijälle Rova Fotigalle. Teillä on neljä minuuttia puheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, commissioner. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yhteistyösopimus koskien kumppanuutta ja kehitystä EUn ja Afganistanin välillä allekirjoitettiin helmikuussa 2017. Ja se osittain ja toistaiseksi astui voimaan ensimmäinen joulukuuta 2017 oli neuvoston päätös, jonka pohjalta tämä on sekä sopimus, eli sekä EU että jäsenvaltiot ovat mukana sitä ratifioimassa. Turvallisuustilanne Afganistanissa on yhä vaikea. Kuitenkin yli 56 prosenttia sen pinta-alasta on Afgaanihallituksen valvonnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 65 prosenttia väestöstä on myös hallituksen valvomilla alueilla 2002 alkaen, kun EU aloitti rahoittamisen yli 3,66 miljardia euroa humanitaarisena apuna on toimitettu sinne. Ja jos ajatellaan muutoksen vuosikymmentä, joka alkoi 2015, niin nyt tarkoitus on toimittaa vielä 1,4 miljardia lisää euroa, jotta voidaan vakauttaa kyseinen maa. Naton ISAF operaation tuki ja myös monen valtion päättäväinen tuki mukaan lukien omaa maani tuki. Kaikkien niiden avulla on saatu turvallisuustilannetta paranemaan, vaikka meillä on yhä sen jälkeen, kun ISK on tullut esille. Tämä on siis eh, nämä ovat ISISin kytyksiä olevia ryhmiä, jotka syntyivät Irakin operaatioiden jälkeen, niin tämän takia tilanne on siellä vielä hyvin haavoittuvainen. ECA, CDPD kohdistuu oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään hallintoon, ihmisoikeuksiin, talouden vakauttamiseen ja yhteiskunnan vakauttamiseen. Meidän on kiitettävä hyvistä aikaansaannoksista ja mm, annettava niille tunnustusta tilastollisesti siis ja sitten pääsy terveyspalvelujen pariin EUn avulla parani 9 prosentista 57 prosenttiin ja tämä on todellinen edistysaskel. Elinain odote nousi 45 vuodesta 60 vuoteen. Myös koulutuksen taso ja koulunkäyntimahdollisuudet ovat paljon paremmat ja äänestys mahdollisuudet ja osallistuminen vaaleihin ja naisten eh, voimaanuttaminen. Kaikki nämä ovat saavutuksia kyseisessä maassa. Erika Mogherini allekirjoitti tämän sopimuksen varapuheenjohtajana ja korkeana edustajana ja Afganistanin presidentin valttomahenkilön toimista ja me parlamentaarikkoina olemme pahoillamme siitä, että menettelyjä koskevat tiedot ja sopimuksen neuvottelutiedot tulivat tänne parlamenttiin aika myöhäisessä, vai- myöhäisessä vaiheessa sen jälkeen, kun sopimus oli allekirjoitettu. Tämä siitä huolimatta, että meidän roolimme on sopimusten mukaan oleellinen, mutta me olimme kuitenkin suostumusmenettelyn myötä tämän sopimuksen aikaansaamissa. Minä pidän sitä hyvänä, tuen sitä ja toivon, että se saa myönteisen äänestystuloksen. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja nyt kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin aloittaa kiittämällä